Kiitos. No minä en ole nyt puhujan listalla. Ehkä äh, sekoitatte minut johonkin muuhun henkilöön. It means uh, we can... Selvä, eli voimme päättää sitten minuutin puheenvuorot. Ja seuraavaksi esityslistalla on Svenssonin mietintö Kehityksen edistäminen kaupan kautta. Ja ensin esittelijä olkaa hyvä. Ordförande. Ja, att den internationella... Kiitos puhemies. Kansainvälinen Kansainvälisellä kaupalla on oma roolinsa kehitysyhteistyöpolitiikassa. Me kaikki tiedämme sen. Tiedämme, että globalisaatiolla on tiettyjä etuja, jotka voivat hyödyttää myös kehitysmaita, ja niin sen tulee tietysti tehdäkin. Tämä on myös meidän missiomme, meidän vastuumme. Meidän tulee varmistaa, että näin tapahtuu. Tähän liittyy etuja, mutta totta kai myös riskejä. Ja siksi on tärkeää varmistaa, että meillä on paremmin integroitua kansainvälistä kauppaa, joka ottaa huomioon myös kehityspolitiikan. Sen varmistaminen on meidän vastuullamme. Vapaakaupassa kehityksen tulee olla tavoitteena. Joskus kuitenkin kauppa ja kehitys ovat ristiriidassa keskenään. Toisaalta joskus sanotaan, että pitää olla kehitystä, mutta ei kauppaa, mutta ei se nyt niinkään voi olla. Nämä asiat voivat kulkea käsi kädessä. Meidän tulee varmistaa, että parannamme köyhimpien maiden kaupan mahdollisuuksia ja niiden kauppakapasiteettia – Me olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että tässä on kyse myös rauhasta ja tulevaisuuden maailmasta. Siksi tämä on tärkeä aihe, jota ei voi jättää ottamatta huomioon. Meidän tulee korostaa näitä asioita jatkuvasti. Ja erityisesti EUlla tulee olla tietynlainen asenne sen kauppasuhteissa kehitysmaita kohtaan asenteen on oltava hiukan erilainen kuin tasavertaisia kauppakumppaneita kohtaan. Meidän tulee varmistaa, että kehitysmaat eivät ole aina riippuvaisia raaka-aineista. Meidän tulee hyväksyä se, että jossakin vaiheessa kehitysmaat voivat kilpailla meidän kanssamme aivan, aivan samalta viivalta. Parlamentissa tätä ajatusta on joskus hiukan vaikea hyväksyä. Me haluamme suojella totta kai omaa teollisuuttamme – haluaisin vielä todeta, kuinka tärkeää on se, että me edistämme solidaarisuutta myös käytännön työssämme ja kauppasuhteissa. Meidän tulee ymmärtää myös se, että kauppapolitiikalla voidaan edistää myös ihmisoikeuksia. Me voimme varmistaa esimerkiksi, että lapsityövoimaa ei käytetä. Ja meidän tulee myös varmistaa, että kauppa hyödyttää koko kansaa, eikä ainoastaan kaupunkien väestöä. Kaupan on hyödytettävä myös maaseudun väestöä, naisia ja lapsia, jotka usein tarvitsevat aivan erityistä tukea haluaisin mainita vielä myös kehityspolitiikan johdonmukaisuuden. Me olemme sitoutuneita siihen, että kaikki EUn politiikat menevät samaan suuntaan. Tähän kuuluvat myös kalastuspolitiikka ja maatalouspolitiikka, ja tätä ei saa unohtaa käytännön työssä. Tämä asia ei saa jäädä vain pelkän maininnan varaan. Kiitos. And just now start procedure. Kiitoksia. Sitten menet ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Basescu. Politica comercială comună este un instrument... Tällä yhteisellä politiikalla on etuja jäsenvaltioille ja EUn kumppaneille. kaupan edistävää kehitysyhteistyö unioni voi tukea näiden maiden talouden monipuolistumista, niistä, niiden tuotteiden pääsemistä markkinoille voidaan tukea. Myös köyhimmät maat voivat käyttää hyväkseen kilpailuetuja. Näiden ohjelmien pitäisi tukea edelleen kehityspolitiikkaa ja tukea sitä, että ne voivat myös alueellisesti tehdä kauppaa suorien ulkomaisten investointien rooli on tärkeä. Se tukee kestävää talouskehitystä. Se tukee myös työllisyyttä ja yrittäjyyden hengen siirtämistä näihin maihin. Kiitos sitten Nikulescu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l felicit pe raportor. Kiitoksia, puhemies. Onnittelen esittelijää tästä työstä, mutta Tämä mietintö menee tietyissä kohdin liian pitkälle ja toivottavasti ne saadaan huomenna poistettua äänestyksessä. Päätöslauselmassa keskustellaan, mitä kielteisiä vaikutuksia yhteisellä maatalouspolitiikalla on kauppaan. Ja maatalousvaroja on jo leikattu huomattavasti neuvostossa, joten meidän pitäisi olla varovaisempia, kun puhutaan tästä aiheesta. Maataloudesta on tulossa nyt arkivihollinen, koska sitä koituu liikaa päästöjä tai siellä ei tuottaa riittävästi biopoltoaineita tai muuta. Eli vastustan kohtia 6 ja 35. Ferreira. Kiitoksia seuraavaksi Ferreira. Presidente, Kiitos puhemies. Tämä keskustelu, jota käydään kaupan edistämisestä tai itse asiassa kehitysyhteistyön edistämisestä kaupan kautta, tähtää moniin hyvin tavoitteisiin, kuten muun muassa maailmankaupan vapauttamiseen. Toisaalta täysin vapaa kauppa voi vaikuttaa hyvin haitallisesti kehitysmaihin. Ne voivat köyhtyä entisestään ja jo hyvin hauraat taloudet voivat tulla tai ajatua entistä hauraampaan asemaan – kehityksen edistäminen tarkoittaa sitä, että kauppaa tulee säädellä. Meidän tulee tehdä yhteistyötä ja varmistaa, että yhteistyötä on kauppapolitiikan ja kehityspolitiikan välillä. Meidän tulee varmistaa, että yksittäiset maat voivat kehittyä oikeudenmukaiselta reilulta perustalta – eivätkä eurooppalaiset taloudet pääse haittaamaan mitenkään niiden kehitystä. Morvai. Kiitokset, Morvai. Thank you very much. Uh, in the context... Kiitos. Kansainvälisen kaupan kontekstissa kehitysmaiden kanssa haluaisin kysyä, mikä on komission virallinen mielipide ja mikä on esittelijän mielipide elintarvikeriippumattomuuden periaatteen suhteen. Tämä on yksi näistä kehittyvistä ihmisoikeuksista. Onko teillä minkälaisia yhteyksiä YK erityisvastaavaan elintarvikeriippumattomuuden suhteen. Ideana on tietysti, että jokaisella maalla tai jokaisella yhteisöllä on oikeus tuottaa omat elintarvikkeensa ja alu- ja paikallisilla kuluttajilla on vastaava oikeus saada ostaa paikallisesti tuotettua terveyttä, terveellistä ruokaa. Noudatammeko tätä riippumattomuuden periaatetta vai eikö emmekö? Kiitos sitten Miko Lashik. Mm, Kiitoksia puhemies. Kansainvälinen kauppa on yksi tehokkaimpia välineitä, jotta voidaan puuttua köyhyysongelmaan ja meidän täytyy edistää taloudellista kasvua köyhissä maissa. Jos Euroopan unioni ei pitäisi huolta maailman köyhimmistä osista, niin silloin rikottaisiin EUn perusarvoja. Yksi suoria avunannon tapoja on kauppa, Kauppaa voidaan käyttää näihin tarkoituksiin, mutta siihen liittyy tiettyjä ongelmia. Mietinnössä otetaan esille kaksi, ensinnäkin korruptio ja toiseksi monikansallisten yritysten toiminta EUn ulkopuolella. EU ei voi tukea korruptiota ja meidän täytyy valita kauppakumppanimme, jotta voidaan torjua korruptiota muualla. Ja sitten on myöskin yritysten kansainvälistä kansainvälinen vastuu, kun ne toimivat eri tavalla EUn sisällä ja sitten taas toisella tavalla EUn ulkopuolella. Kiitos. Mr. Kelly. Kiitos ja lopuksi vielä Kelly. Uh, Kiitos. Niin me kaikki tiedämme, että kauppa on elintärkeää koko ihmiskunnan hyvinvoinnille ja Euroopan parlamentissakin tästä asiasta kuulee viikko viikolta enemmän ja erityisesti kun puhutaan vapakauppasopimusten kehittämisestä ja VTOn avaamisesta uusille jäsenille. Minusta komissio on kehittynyt tässä asiassa, se on oppinut menneistä virheistään ja ymmärtää nyt ehkä paremmin, kuinka ottaa huomioon ne eri olosuhteet, joissa EU ympäri maailmaa joutuu toimimaan. Poliittiset olosuhteet ovat esimerkiksi hyvin erilaisia. Tietenkään korruptiota ei voi lähteä tukemaan ja monikansallisia yrityksiäkin täytyy jollakin tavoin suitsia. Me tarvitsemme, tarvitsemme uudelleen tarkastelulausekkeita tähän lainsäädäntöön. Kiitos. Concluding remark. Kiitoksia ja lopuksi vielä komission jäsen Kruus, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Komission puolesta haluaisin kiittää DV-valiokuntaa ja ennen kaikkea esittelijä Svenssonia tästä mietinnöstä. Kollegani äh, herra de Gucht valittelee sitä, ettei päässyt tänään tänne. Ja hän on todellakin sitoutunut vastaamaan tämän komission aikakaudella monista näistä suosituksista. Komissiolta on pyydetty multi, monenalaista, monialaista ja kattavaa EUn vastausta vastauksena tähän mietintöön haluaisin korostaa muutama seikkaa mietinnöstä, joista voimme olla samaa mieltä. Ensinnäkin kaupan myönteinen vaikutus kasvuun ja kehitykseen. Kuten mietintä sanoo, mikään maa ei ole koskaan saavuttanut pitkäaikaista kehitystä ilman kauppaa ja vastaavia valtiollisia järjestelmiä. Tämä on esimerkki kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta, josta olemme samaa mieltä. Toiseksi kehityspolitiikkaan kuuluu monta tahoa. EU kauppasopimuksillaan luo pitkäaikaisia poliittisia puitteita, jotta yritykset voivat tehdä kestävällä tavalla yhteistyötä. Nämä sopimukset ovat voimakkaita välineitä ja luovat odotuksia. Tämä on myönteistä, mutta tietysti kauppasopimus yksin ei voi ratkaista ongelmia. Esimerkiksi ulkosuhteissa. Meidän pitää luoda instituutioita, jotka valvovat tätä, näitä puitteita ja muuttavat sitä, jos tarpeen. Jokaisella taholla on oma roolinsa, valtion hallituksilla, tulleilla sekä myös kiinnostuneilla kansalaisilla. Sitten vielä ruokasolidaarisuus. Siitä puhutaan VTOn ministerikokouksessa Valissa tämän vuoden lopulla. Komissio on osa näitä neuvotteluita. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että komissio on toiminut paremmin kuin miten mietinnössä usein mainitaan. EUn kauppapolitiikalla on kehityspolitiikan tavoitteita. Meidän pitää ottaa huomioon maiden erikoisuudet. Esimerkiksi Korean kanssa tehty sopimus. Esimerkiksi Keski-Amerikan maiden sopimuksella ei ole samaa syvyyttä. Tällä kaudella komissio on, on käsitellyt yleistä tullietuusjärjestelmää ja me haluaisimme keskittyä niihin maihin, jotka tarvitsevat eniten apua kehitykseen. Toiseksi Tämä pätee myös äm, taloudellisiin, talouskumppanuussopimuksiin. Me, me tarjoamme joustavuutta ja äm, kohtelemme AKT-maita hyvin. Me olemme neuvotelleet tämän mandaatin alaisuudessa ja haluamme saada monia neuvotteluja päätökseen ennen kuin komission kausi on ohi. Komissio on komission jäsenenä vastaan digitaalisesta agendasta, joten haluamme myös ottaa käyttöön mobiilin tietotekniikan, jotta voimme tuoda nämä edut kaikille, kaikkien alojen ihmisille. Kolmanneksi ihmisoikeuksista haluaisin muistuttaa, että EUn kauppapolitiikkaa – tehdään kunnioittaen täysin EUn ulkosuhteiden periaatteita. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivän.